Good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Aloitamme yhteisellä Ekonin ja Afkon kokouksella. On hienoa saada johtaa puhetta yhdessä Danuta Hybnerin kanssa. Estyslista, voidaan pitää hyväksyttynä, kiitos. Ei ilmoituksia, hyvä. Siirrytään suoraan pääasiaan. Eli artikla 22 tarkistaminen Euroopan keskuspankin järjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön osalta. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tavaroiden lainsäädäntöjärjestys tässä päättee. Sen tavoitteena on tarkistaa EKPn perussäännön artiklaa ja täällä on myös vahva yhteys muihin kysymyksiin, keskusvastapuoliin ja muuta. Danuta on esittelijä ja hän on esittelijä yhdessä edustaja Maton kanssa. Annakin puheenvuoron heti sinulle, Danuta, ole hyvä. Thank you. Uh, Kiitos. Minäkin Haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat tulleet tänä aamuna paikalle myös afko Aivan niin kuin Roberto totesi, tänään keskustelemme artiklasta ja sen muuttamisesta, artiklasta 22. Muistuttaisin, että EKP antoi 22. kesäkuuta viime vuonna suosituksen parlamentin ja neuvoston päätökseksi artiklan 22 osalta perussäännössä. Tällä täydennetään komission ehdotusta 13. Äh, kesäkuuta viime vuodelta. Ja siinä kyse on Emiristä ja keskusvastapolten valvonnasta. Kävi selväksi, että keskuspankkien tulisi, keskuspankkien tulisi olla kunnolla keskusvastapuoli valvonnassa mukana ja halutaan, että keskuspankilla on myös äh, suurempi rooli näissä asioissa keskusvastapuolet ovat hyvin tärkeitä Euroopan unionissa ja myös globaalisti. Näin ollen voi syntyä äh, clearing-järjestelmään kohdistuvia riskejä ja maksujärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Ja kyse on myös rahapolitiikan toteuttamisesta ja välittymisestä. Kun yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU-sta, tälläkin on vaikutuksia eurojärjestelmään ja sen suoriutumiseen keskuspankkitehtävistään euron osalta. Tämä on siis aiheen käsittelyn alkuvaihe. Euroopan keskuspankkijärjestelmän tämänhetkinen tilanne ja keskuspankin tilanne nykymuodossaan ei mahdollistaisi sitä, että eurojärjestelmä kantaisi tämän tyyppisen vastuun, niin kuin komission ehdotuksessa ehdotetaan. Kenties muistaa, että tämähän liittyy myös vuoden 2015 äh, päätökseen Euroopan unionin tuomioistuimesta. Sen mukaisesti EKPllä e ei ole valtuuksia rahoitusvälineiden klierin äh, toiminnasta ja sen takia tämä prosessi on käynnistetty niin, että saamme oikeusvarmuuden. EKP on ehdottanut, että perussääntöä tulisi siis muuttaa. Ja tämä on tämänhetkinen tilanne. Komissio voi antaa siis oman lausuntonsa. Komissio antoi myönteisen kannanoton tähän perussääntömuutosehdotukseen. Ja nyt ehdotetaan, että EKPn tilannetta ja oikeudellisia toimintamahdollisuuksia tältä osin muutettaisiin. Sitten asia on tuotu tänne Euroopan parlamentin käsittelyyn ja nyt me käymme ensimmäistä näkemysten vaihtoa. Mukana on kaksi valiokuntaa niin, että perehdymme aiheeseen totta kai sisältökysymysten kautta ja myös institutionaalisesti ja, ja perussopimusten näkökulmasta. Eli on tiettyjä argumentteja, jotka on otettava huomioon tästä näkökulmasta. Kenties nostaisin esille kaksi seikkaa perussopimusten näkökulmasta. Ja sitten hieman myös sisältökysymyksiä käsittelisin. Ensinnäkin perussopimusulottuvuus tässä aiheessa liittyy siihen, että meidän on säilytettävä olemassa oleva institutionaalinen tasapaino. Sehän on määritelty perussopimuksissa ja liittyy siihen, miten Euroopan unioni toimii. Meidän on varmistettava, että EKPn mahdollisuudet säädellä yhdessä muiden instituutioiden kanssa äh, ja erityisesti lainsäätäjän kanssa äh, Täytyy siis kunnioittaa kaikkien toimijoiden toimivaltuuksia, eikä saa käydä niin, että syntyy epävarmuutta ja ristiriitaisia sääntöjä. Me emme saa myöskään luoda minkäänlaista hierarkiaa, vallan hierarkiaa eri instituutioiden välille. Ja sitten toinen perussopimusnäkökulmaan liittyvä kysymys on se, että meidän tulisi toimia niin, että saamme johdonmukaisen tuloksen näistä neuvotteluista EKPn suhteen eh, johdonmukaisena tämän EMIR failin kanssa. Niin kuin tiedätte, siinähän ollaan jo loppuvaiheessa, kun esitämme tarkistuksia EMIR-asetukseen. Sen takia olemme ehdottaneet molempiin aiheisiin sellaista aikataulua, että voisimme huomioida keskustelut tarkistuksissa molemmissa aiheissa. Molempien tekstien on oltava johdonmukaisia keskenään ja myös täysin yhteen sopivia keskenään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että täysin linjattaisiin tekstit samanlaisiksi. Me puhumme erilaisista juridisista normeista. Ja tästä pääsenkin toiseen argumenttiin, eli on otettava normihierarkia myös huomioon. Perussääntö on tässä se primääri korkeimman tason laki, joka käsittelee niitä toimivaltuuksia, joita on myönnetty Euroopan keskuspankille. Ja näin ollen sitä voidaan pitää lex generalis tyyppisenä lakina, joka tarjoaa meille puitteet. Ja EMIR on sitten lex specialis, jossa käsitellään aivan erityistä aihealuetta, eli keskusvastapuolten valvontaa oikeusvarmuuden takia meidän tulee säätely toimintaa toimintamahdollisuuksia rajoittaa keskusvastapuolten suhteen, mutta me emme voi sitä tehdä millään määräävällä suljetulla luettelolla, koska tällainen luettelo toki voisi olla tällä hetkellä EMIR-tarkistuksessa paikallaan, mutta perussäännössä on oltava sellaista joustavuutta, joka mahdollistaa sen, että EMIR on yhteen sopiva myös jatkossa sitten, kun mahdollisia muutoksia tarvitaan Emiriin. Näistä syistä, niin kuin Normaalisti Euroopan unionin lainsäädännössä täytyy huomioida tämä haaste toisaalta joustavuuden ja toisaalta ennakoitavuuden välillä. Eli on oltava äh, sääntöjä, selkeitä sääntöjä ja myös jonkinlaista harkinnanvaraa. Meidän täytyy saada puitteet äh, keskuspankin valtuuksille ja on myös varaudettava äh, jollakin tavalla ennakoimattomiin tilanteisiin. No sitten kommentteja hieman sisältökysymyksistä. Ehdottaisin sitä, että me voisimme vielä muuttaa komission ehdottamaa muutosta, joka on viime vuonna esitetty. Toteaisimme, että ne uudet valtuudet, joita EKPlle annetaan, toteutettaisiin sellaisella tavalla, joka on lainsäätäjän hyväksymien sääntöjen mukaista. Toiseksi ehdottaisin, että rajoittaisimme EKPn valtuuksia sillä tavalla, että meillä olisi eh, pitkä luettelo tehtävistä, eh, marginaalit, eh, vakuudet ja niin edelleen. Eli näissä kysymyksissä keskuspankki olisi mukana, mutta tämä olisi laaja lista, mutta ei kuitenkaan suljettu kattava lista, vaan se mahdollistaisi myös tarvittavat tulevat muutokset. Ja näin voisimme päästä eteenpäin. Ottaisimme mukaan myös määräykset äh, hätätilanteista, jos tarvitaan äh, hätävaltuuksia keskuspankille. Annettaisiin siis EKPlle valtuudet puuttua sellaisiin tilanteisiin, joissa rahoitusvälineiden clearingjärjestelmä on välittömän vaaran alaisena niin, että järjestelmään koituu vahinkoa. Tämän haluaisin omalta osaltani todeta. Luonnollisesti täytyy olla tietoinen siitä, että käynnissä on myös rinnakkaista työtä ja jossain määrin myös äh, päällekkäistä myös neuvostossa. Eli meidän tulee olla huolellinen sen suhteen, miten, miten neuvostoasia vie eteenpäin. Kiitos Roberto. Thank you, Danu. Kiitos Danuta. Seuraavaksi Ekon, niin todistelija Matu, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä on todella hyvin tärkeä kysymys. Allekirjoitan sen, mitä esitteli äsken sanoi, ja meidän asiantuntijamme näissä kysymyksissä, joten en puhu kovinkaan pitkään itse, muun muassa sen takia, että mielestäni tämä ei ole tarpeenkaan. Siis jos käy niin, että ehdotuksen tavoite on siis se, että EKP saa toimivaltuuksia lisää ja vaaditaan, että hyväksytään korjaavia toimia, niin kyllä, ja ihan niin kuin tässä on tehty, se on tehnyt yhteistyötä muiden elinten kanssa. Kun ajatellaan tätä ehdotusta, huomaan, että jos on välttämätöntä, jotta voidaan suojella euroalueen vakautta, silloin täytyy olla lainsäädäntövaltuuksia, jotta voidaan hyväksyä lisää tehtäviä EKPnsä, jotta se pystyy osallistumaan määritys, keskusmääritys keskusvastapuolen määritys toimitaan euromääräisissä tapauksissa. Tämä tämän uuden tehtävän täytyy toteutua pelkästään niin, että pyritään rahapoliittisiin tarkoitusperiin. Mielestäni tämä on avainasemassa, as, jotta se voi tehdä todellakin tehtävänsä. Jo sanottiinkin, että Euroopan komissio antoi myönteisen kannan silloin, kun EKP esitti suosituksensa ja oli sitä mieltä, että ensinnäkin on tarpeen antaa merkittävämpi rooli sääntelyssä äh, keskusvastapuolimäärityksissä EKPlle, mutta komissio myös suositteli joitakin korjauksia EKPn ehdotukseen, jotta korostettaisiin niin kuin Donald sanoi, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus, koherenssius Euroopan äh, keskuspankin, komission ja parlamentin ja neuvoston väliset toimivaltuudet, mitä tulee keskusvastapuolin tai määritystoimintaan. Me emme ole vielä tehneet virallista ehdotusta, vaikka neuvottelut ovat edistyneet kyllä hyvin. Ja niin kuin tämä selvästi todettiin, tätä pitää vielä käsitellä tarkasti, koska jos emme näin tekisi, se on virhe. Ja on totta, että tämä on EKPn ehdotus ja se tarkoittaa huomattavaa muutosta sen perussäännössä. Ja on ihan totta, että tätä kautta se voi täyttää paljon paremmin tehtäviä, joita sille on suositeltu, kun halutaan muuttaa EMIR-asetusta, markkinarakenneasetusta. Ja keskusvastapuoli määritystoiminta on hyvin säänneltyä pyritään varmistamaan tilanne myös rahoitusvaikeuksissa, niin kuin oli finanssikriisin aikana, mutta on kuitenkin tarpeen tehdä joitakin muutoksia, että voidaan taata johdonmukaisempi kurinalaisempi valvonta keskusvastapuolien kohdalla Euroopassa samoin kolmansissa maissa ja myös nämä kolme kysymystä, jotka Danuta otti esille, ja ongelmat, joita voi syntyä hätätilanteissa, niin kuin hän totesi, pitää antaa näitä vastaavia toimivaltuuksia yhteislainsäätäjille laajemmin tällä alueella. Ja sitten jaan täysin sen, että täytyy antaa Euroopan keskuspankille enemmän toimivaltuuksia keskusvastapuolen kohdalla, koska tästä on tullut merkittävä, ratkaiseva tärkeä elementti, yhä suurempi merkitys jatkuvasti ja myös meidän täytyy ottaa huomioon, että pitää ennakoida siis Ison-Britannian poistuminen EU-sta ja varmistaa Euroopan keskusvastapuolimäärätyksen valvotaan sen mukaisella tavalla. Me yritämme saada mietinnön valmiiksi tämän kuun loppuun mennessä ja ihan niin kuin Danuta sanoi, on yksi ratkaisevan tärkeä aihe, nimittäin perustuslaillinen tai perussopimusten uudistus ja teemme tässä yhteistyötä oikeusyksikön kanssa, joka ohjeistaa meitä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Nyt Ekoni varustelijat ensin. Peronsperes. I think I'm the econ. Uh, Olen molemmissa valiokunnissa varustelija, joten näin ollen säästetään vähän aikaa. Kiitos tästä kokouksesta. Tämä asia on ollut vähän nukuksissa, mutta ymmärrän, että tämä uni ja nukuksissa olo liittyy siihen, että Emil 2 herätetään henkiin, mutta nyt sitten hetki on tullut. Tieto, joka minusta puuttuu tässä, sillä no tähän työssä näiden asian osalta on tiettyjä kysymyksiä, joita esitimme oikeastaan yksiköltä Pyysimme niitä katsomaan tarkkaan näitä asioita. Ja nämä kyhtistettiin nyt yli kaksi kuukautta sitten, jos muistan oikein. Emmekä ole vieläkään sanoneet mitään, mutta juridiset kysymykset, jotka esimme, ovat minusta äärimmäisen tarpeen. Mehän tiedämme, että kaikkien muiden toimijoiden edustukset ovat toimineet. En nyt halua järjestää minkäänlaista kilpailua oikeudellisten yksiköiden välillä, mutta tämän tyyppisessä tilanteessa no, tiedämme käytänteet, joka johtaa siihen, että voisi olla mielenkiintoista. No ei nyt että olisi kilpailua, mutta olisi ainakin täydentävyyttä oikeudellisten yksiköiden lausuntojen välillä, ei ole valitettavaa, että on tämä ensimmäinen kokous ilman, että me olemme nyt saaneet aikarajan puitteissa oikeudellisen yksikön kannan toivon, että tämä saadaan mahdollisimman pian ASAP, niin kuin englanniksi sanotaan. Sitten mitä tulee itse asiaan. No tässä on nyt kolme kehityssuuntaa taustalla. Ensinnäkin tuomioistuimen päätössä, joka on keskuspankin vastainen ja sen myötä sen on nyt pakko pohtia, tai no lainsäädännön käyttäjä myös pitää tehdä tuota muokkausta tuohon perussääntöön ja sitten pitää tuohon mennä kaksi muuta elementtiä, jotka haluan mainita. Ensinnäkin tuo valtaan nousu keskusvastapuolen osalta ja se, mikä niin tunnustettu merkitys on. Se muuta kuin lainsäädäntö on kehittynyt markkinoilla kriisin jälkeen. Ja kolmas osatekijä on tuo yhdistyneen kuningaskunnan ero EUsta, joka johtaa valvontakysymyksiin ja miten sitten keskusvastapuolet toimisivat, jotka ovat EU-lainsäädännön ulkopuolella. Tämän takia tiettyjä on tehty mukaan lukien tämä. No sitten tämän asian taustaan. No meidän toimielimme on aina puolustanut keskuspankin itsenäisyyttä. Kukaan ei aikaisemminkaan minunkaan maassani ole nyt kyseenalaistaa tuota itsenäinen syyttäjä. EKPn mandaattihan aina on ollut selvästi ymmärretty, mutta nyt sitten pitäisi tietää, miten yhdistetään EKPn toiminta mahdollisesti siihen, että lainsäädäntö kehittyy siinä ohessa. No tämä minusta aiheuttaa legitiimin ongelman ja EKP on oikeassa siitä, että se on huolissaan tästä aspektista, kun ajatellaan artikla 22 muokkausta niin kuin komissiosta ehdottaa. Ymmärrän, mitä Danuta Hübner sanoi, että ratkaisuja pohdittiin jonakin aikana voi aiheuttaa ongelmia. Eli tähän ottaisin artikla 22 tällaista leikkaa liimaa, mitä oli Emir kakkosessa. Eli mitkä ovat spesifit alat, joista tarvitaan suoraa valtaa EKPlle, jotta se voi varmistaa maksujärjestelmän vakauden ja turvallisuuden. Sehän on tässä lähtökohta. Satellaan sen toimivaltuuksia ja olen avoin sanamuodolle, jotka ovat principle-based, periaatepohjaisia, mutta tasapaino piilee juuri tässä, ja tässä vaiheessa minusta meidän pitää nyt sopia näistä periaatteista. Eli yksi pitää edetä samaan aikaan artiklan 22 ja Emir 2. Laittakaa mihin järjestyksenä haluatte. Kaksi. EKP. Ei voi nyt näissä tätä, että lainsäädäntö, kakkostason lainsäädäntö määrittelee sen toimintaa liikaa, joka rajoittaisi sen toimintaa nyt liikaa. Ja kolmanneksi tarvitaan selvää visiota siitä, mitä toimintoja ja standardeja asetuksissa olisi, tai millaisia normeja nyt tulisi, joiden osalta EKP pitää toimia. Ja sitten vielä neljänneksi miten Euroopan parlamentti nyt, miten siihen vaikuttavat nämä asetukset ja miten se niissä toimii. Ja puheenjohtaja katsoo tässä minun päin. Muistamme EKPn ehdotukset aloilla, joissa parlamentti ajatteli, että olisi legitiimi, että se voisi toimia – joten meidän pitää tarkastella myös näitä osatekijöitä ehdotuksessa. No tähän asti en ole nyt kuullut esittelyitä mainittavan sitä, mutta varmasti he ovat kyllä sen muistaneet. Thank you. Kiitos. ECRn puolesta, onko täällä joku Lunesin puolesta? Okay. Thank you, Mr. Chairman, and the... Kiitoksia puheenjohtaja en todellakaan puhunut omista kannoistani mielipiteistäni, vaan Sander Lunin puolesta hän ei voi päässyt itse paikalle ja hän pyytää anteeksi eh, tätä. Hän on jo laatinut muutamia kommentteja ja luen ne nyt hänen puolestaan, joten mietinnön tausta on tullut tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa selväksi, en toista, mutta Sander Luns ymmärtää, että on oikeudellinen tarve muuttaa 22 artiklaa EKP ja EK, e- KPJin mm, perustamista, jotta voidaan valvoa paremmin keskusvastapuolia. Hän on samaa mieltä komission kanssa, että uuden vastuun harjoittaminen pitää tapahtua tavoitteiden mukaisesti, joita EKPlla on, ja täysin johdonmukaisesti tämän lainsäädännön, lainsäädännön kanssa. Muutokset, niin kuin tiedämme, liittyvät EMIR-asetuksen tarkasteluun, ja Luuniselle on tärkeää, että työtä tehdään pelkästään niin, että heijastellaan päättyä päätöksiä, jotka on tässä yhteydessä tehty. Hän halusi korostaa, että 22 artiklan muutokset tarvitaan, jotta voidaan antaa oikeudelliset välineet ja puitteet, joita EKP voi toimia Emirin vaatimusten ja muiden lainsäädäntöjen mukaisesti. Hän ymmärtää, on tyytyväinen sitä varmuudesta ja odottaa oikeusyksikön mielipidettä ja hän haluaa myös nähdä, miten oikeusyksikkö tulee tulkitsemaan tätä asiaa ennen kuin aloitamme tarkemman keskustelun. Herra Lunes on pyytänyt minua vielä sanomaan, että hän odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä mietintöluonnoksen parissa ja haluaa tehdä yhteistyötä kaikkien varjoistelijoiden kanssa. Morten Messerschmidt ei ole paikalla, en olen ymmärtänyt. Ah, te olette paikalla, mutta ette halua käyttää puheenvuoroa. No, hyvä. Sitten Charles Görenskän ei ole täällä Aldesta, vai olenko sokea? Mr. Jezek. Edustaja Jezek, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos, pu- There is the... Kiitos puheenjohtaja. Niin tuomioistuimen päätös on tullut artikla 2, tällainen EKPn perussääntöä. Ja ottaen nyt sitten huomioon, mikä rooli näillä clearing-toimijoilla on kriisin jälkeisessä toimintaympäristössä. Ja minkälaisia vaikutelmia keskustelut voivat olla Euroopassa ja kolmansissa maissa. Näillä on tärkeää, että EKP voi täyttää tehtävänsä, jotta se voi varmistaa rahoitusvakauden. Sen takia ALDE-ryhmä tukeellisesti ottaen EKPn pyyntö sille, että muutettaisiin artikla 22 sen perussäännöstä kuitenkin, niin kuin komissio sanoi lausunnossaan. Artikla 22 muut asettaminen, niin kuin EKP on ehdottanut. No siinä on riskinä, että mennään sovitusajan ulkopuolelle, mikä ei, työstäisi, että EKPn toiminta ristiriidassa sääntelijöiden ja siis asetusten kanssa, jotka parlamenttineuvostot ovat hyväksyneet. On tärkeää välttää tällainen korvaaminen ja sen takia meistä on tarpeen, että soveltamisala määritellään niin tiukkaan kuin mahdollista, jotta ekp olisi ne voi suorittaa tehtävänsä ilman, että sinne törmätään yhteen ei on toimielinten muiden toimivaltuuksien kanssa. Kiitos puheenjohtaja. It's you probably you okay. go Sven Giegold. Sven Giegold. Järjestys on muuttunut. Change, uh... Niin, järjestys on muuttunut. Kiitos voin puhua aika nopeasti. Yleisesti tuemme EKPn suositusta. Katsomme myös, että komissio on antanut hyödyllisiä lisää selvityksiä ja ottanut huomioon EUn tuomioistuimen hiden tehdyt päätökset. Tämä kaikki tuntuu kovin järkevältä. Olemme tietysti samaa mieltä komission näkemyksestä, että tulisi korostaa sitä, että meidän tulee päästä johdonmukaisuuden yleisen lainsäädäntöpuitteiston kanssa. Afkon puheenjohtaja, yhteisesittelijä Danuta esitti kommentteja. Toki me voisimme mennä vielä enemmänkin yksityiskohtiin. Tulisi korostaa sitä, että tämä luettelo ei ole suljettu, vaan pikemminkin avoillista. Kyllä, kyllä. Ja kun kyse on näistä hätävaltuuksista, niin Emir kakkosen yhteydessä on tehty samankaltainen muutosehdotus. Pitäisikö tämä toteuttaa Emirin yhteydessä eikä niinkään tässä yhteydessä? Eli onko tämä päällekkäisyys aivan välttämätöntä. Kenties voisimme tehdä tehokkaampaa työtä niin, että Emir kakkosessa ja sitä päivitettäessä tämä hoidettaisiin, mutta ei tämä mitenkään kiven hakattu kysymys ole, vaan kyllä me olemme tästä menettelystä periaatteessa samaa mieltä. Um, sorry, Mr. Viegas. Edustaja Viegas Kuesta, olkaa hyvä. Nós, eu não, não recebi eh, informação do, do relator sombra, aliás... En kyllä saanut mitään tietoa varjoesittelijältä. Hän, niin, hän on vielä toisessa kokouksessa. Kuitenkin on varsin selvää, että tähän nyt liittyy ongelmia, joten meidän pitää pystyä varmistamaan, että pidämme silmällä rahoitusjärjestelmän kehitystä joka tapauksessa jatkuvasti eteen tulee ja rahoitusjärjestelmän loputon luovuus. Se jatkuvasti edistyy ja kehittyy, mutta pystyy myös kiertämään kaikki mahdolliset uudetkin säännöt, joten jatkuva haaste on näin ollen toimijoiden edellä, jotta saataisiin kuri tähän järkyttävään hirviön, joka tavallaan koko, koko ajan muuttuu, kun joku mutantti. Nämä muutokset on tehty EKPn, anteeksi, tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Meillä on kyllä huomattavia varauksia näiden asioiden suhteen pitää ottaa huomioon vaikka varjopankki, sektorin kehitys, se, että jatkuvasti rahoitusjärjestelmä muuttuu ja kehittyy. Me jatkuvasti yritämme tavallaan saada järjestelmää kiinni ja jotta voimme ottaa kantaa tämän erityisen toimenpiteen suhteen. Mm, hyvä asia, mutta olemme hiukan skeptisiä sen suhteen, että pyst- tässä vain yritetään siis tavallaan saada rahoitusjärjestelmää kiinni, mutta emme kuitenkaan pysty pitämään asioita kontrollissa. Kiitos enää FTD-kollegoita. Myöten ja Castaldo, joten edustaja Mono. So we move to catch the eye, Ei ole. Eli miettimme puhelista Thomas Mann. Finland. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että tässä ollaan pitkälti yhtä mieltä. Tuomioistumme päätös johtaa siihen, että perussääntöä pitää muuttaa. Jos ajatellaan artikla 22, no tästä on nyt vahva konsus, konsensus. No, kaikkea ei voida säännellä alkaa. Haluaisin viitata aikaisemman puheenvuoron. No onko tämä merkittävä muutos vai ei? No uskon, että on tärkeää, että artikla 2 on selvä. Kysymykseni Danutalle on seuraava. No kukaan ei nyt EKPn itsenäisyyttä epäile, se on oikein tai kyseenalaista, mutta jos nyt uudet määräykset tulevat EKPn osalta voimaan, niin miten se varmistetaan, että tämä liittyy vain rahapolitiikkaan eikä sitten soveltamisella lainetta, eli että on kyse rahoitusjärjestelmien sääntelystä, keskittyen tähän aiheeseen ja rahapolitiikkaan. Tämä kiinnostaisi minua kovasti. Thank you. Kiitos poikkeuksellisesti. Sillä olette tupla esittelijä, niin saatte pervauspuheenvuoron. Aivan pieni kommentti, koska unohdin sen sanoa. Kenties Onkohan joku neuvostosta paikalla tai komissio voisi kommentoida sitä, mikä neuvoston tilanne on tässä keskustelussa? On hyvin tärkeää, että tiedämme, mitä neuvostossa tapahtuu. No, I think we just, if there's nobody, we just move to the... Nyt sitten siirrymme komission tietoon, niin neuvostosta ovat sen suuntaisia, että siellä ei oikeastaan mitään ole tapahtunut, mutta kenties komissio voi päivittää tietoamme. Herra Pearson, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Be very brief. Kiitoksia. Answer, Patrick, if you Erityisesti myös neuvoston tilanteesta. Voitte vastata Beresin kysymys siitä, mikä on neuvoston tilanne. Uh, Kyllä puheenjohtaja lyhyesti. Komissio vahvasti suosittelee on työtyvinen EKPn aloitteesta kolmesta syystä. Keskusvastapuolet ovat yhä enemmän järjestelmän kautta merkittä, niihin liittyy riskejä. Toisen, toinen syy on Brexit. Se tehostaa näitä haasteita entisestään. Tämän teemme lausunnossamme selväksi ja tämän takia komissio ehdotti tarkistusta parantaa emirasetusta ja antaa keskuspankeille suurempi rooli. Sitten kolmas syy Euroopan tuomiston on kanssa erittäin selkeä. EKPllä on toimivaltuudet sääntelyssä vain maksujärjestelmien suhteen, mutta ei määritystoiminnassa äh, rahoitusvälineiden kohdalla, jos halutaan hyväksyä EMIR-asetus, jos haluamme antaa EKPlle nämä uudet toimivaltuudet, ja että se voi käyttää näitä valtuuksia, silloin pitää muuttaa 22 artiklaa. Perussäännössä selvä juttu, mutta kuitenkin komissio on tehnyt myös selväksi sen, että meidän pitää olla johdonmukaisia ja meidän pitää säännöllä nämä uudet valtuudet, että vältetään äh, lainsäädännöllisiä konflikteja lainsäädännössä, jota hyväksytään parlamentissa toisaalta neuvostossa, ja meidän pitää ottaa huomioon, että EKPn sääntömuutoksia täytyy olla oikea tasapaino puol- tasapainossa, sanamuodossa tämä ei ole mikään hierarkia, sen ei saa vaikuttaa keskuspankin riippumattomuuteen, eli pitää olla varovainen sanoissa. Kun työ neuvoston kanssa jatkuu asiassa, voin kertoa teille, että yhden 18, 18 minuuttia on jäljellä silloin sen jälkeen taas neuvoston työryhmä kokoontuu ja on yleinen yleisymmärrys neuvostossa siitä, että liikkeeseen laskeva keskuspankki mukaan lukien EKP, sillä pitäisi olla lisätoimivaltuuksia Neuvosto keskustelee näistä eri kysymyksistä, joihin nämä toimivaltuudet voidaan soveltaa, mutta mitään erimielisyyttä neuvostossa jäsenvaltioiden kesken ei ole siitä, että liikkeeseen laskevalla pankilla pitäisi olla toimivaltuuksia, joita sille voidaan lisätä. Tämä heijastelee viimeisintä vaihetta keskustelussa neuvostossa. Ehkä on enemmän raportoitavaa myöhemmin kokouksen jälkeen tänään, puheenjohtaja. Okei, okay, so. Selvä. Esittelijä, briefly because first... Aivan lyhyesti. Ensinnäkin ymmärrän, että meillä on vahva enemmistö sen tukena, että etenemme tässä artiklan 22 päivittämisessä. Toimielimet etenevät tähän suuntaan. Toiseksi parlamentissa nähdään, että institutionaalinen tasapaino, jonka mainitsin, ja aivan erityisesti lainsäätäjän tasapainoa ei saa tässä vaarantaa. Ymmärrämme, mikä haaste tähän liittyy. Ja sitten sanamuodon suhteen se täytyy toteuttaa niin, että emme avaa ovia millekään sellaiselle, joka sitten äh, haittaisi jatkossa EKPn toimintaa. Täytyy varmistaa se, että EKP voi toimia tehokkaasti aivan äh, tietyissä äh, määritellyissä kysymyksissä. Eli tähän liittyy tämä listakysymys. Äh, se ei saa olla suljettu lista. Me tiedämme, että elämässä tapahtuu monen moista. Voi syntyä tilanteita, joita emme voi vielä tänään kuvitella. Perussäännön muuttaminen ei voi olla jatkuvasti mm, esillä. Sitä ei voi tehdä jatkuvasti, eli täytyy ottaa huomioon tällaiset lainsäädännölliset haasteet. Toki tämä on varsin vaikeaa, mutta uskon, että se kuitenkin onnistuu. Kiitos talousasianvaliokunnan puheenjohtajalle. Varmaan aikataulusta vielä. Mutta Mato Saastainen puheenvuoron. Haluan vain kiittää kaikkia puheenvuoroista. On tullut selväksi, että tarvitaan tätä uudistusta ja me ryhdymme siihen. On tärkeää laatia tämä saada oikeudellinen kanta mahdollisimman nopeasti, jotta saamme suuntaa ja on hyvin tär- Tämä on tärkeä se keskusvastapuolelle ja pitää ottaa huomioon Brexit-vaikutukset. Ja kun lisätään tämä toimivaltuus, niin tätä kautta pystymme myös laatimaan asiasta varmasti hyvän mietinnön. Kiitos. Kiitos sitten aikataulu. Hetki pieni, niin kerron. Eli tämä pitää vielä vahvistaa. Ja yksi tärkeä asia tietysti on oikeudellisen yksikön kanta, joten vetoamme oikeudellisen yksikköön, että se saattaisi työnsä päätökseen. Tiedämme, että se on hankalaa, koska olemme kaikki tunnistaneet ongelmat, mutta emme vielä ratkaisuja, joten siltikin nyt aika on tullut, että saattaisin jotakin heiltä Joten tällä hetkellä aikataulu on seuraavanlainen. 28. maaliskuuta pitää saada luonnos valmiiksi. 24. huhtikuuta esittely. Tarkastus pitää jättää toinen toukokuuta. Sitten tarkistusten käsittely 24. toukokuuta ja äänestys 19. kesäkuuta. Mutta erityisesti tuo mietintöluonnoksen aikaraja, no siinä on hieman joustoa, jos ajatellaan tätä käsittelyä. Ja sitten nämä ensimmäiset päivämäärät ovat varmasti vielä siirrettävissä. Toivottavasti niitä ei pidä siirtää kuitenkaan. Tässä on tuo oikeudellisuuden kanta. Kiitoksia kovasti. Voimme päättää lyhyen, mutta tiiviin yhteisen Ekonin kokouksen. Kiitos Danuta. Ja nyt siirrymme Ekon valiokunnan kokoonpanoon